Siirrymme seuraavaan kohtaan. Komission julkilausuma. Hondurasin poliittinen tilanne 29. marraskuuta 2009 järjestettäviä vaaleja silmällä pitäen. Ja nyt komission jäsenet vaihtavat paikkaa. Oletteko valmis komission jäsen? Eli komission jäsen saa puheenvuoron. Komission jäsen Ashton, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Me olemme täällä keskustelemassa Hondurasin poliittisen kriisin tärkeistä viimeaikaisista käänteistä neljä kuukautta presidentti Thalajan virasta poistamisen jälkeen Hondurasin kriisi on valitettavasti ratkaisematta huolimatta sopimusta että de facto hallituksen presidentin jouk- taustajoukot sen allekirjoittaisivat tämä San Jose-sopimus, jonka olisi pitänyt tarjota puitteet demokraattisen palauttamiselle ja perustuslain voimaan saattamiseksi. sen täytäntöönpano ei ole edennyt 15. marraskuuta nimetty kansalliseen yhtenäisyyden hallitus sen presidentti Thalaja hylkäsi ja kongressi ei ole päättänyt hänen virkaan palaamisesta, joka vie 29. marraskuuta vaaleilta legitimiteettiä, joka on kuitenkin aivan elementti kriisistä pääsemiseksi. Joten puheenjohtajamaan kanssa olemme vedonneet kaikkiin puolin, niin että viipymättä täytäntöön pantaisiin kaikki säädökset. Jatkosopimuksessa on ennakkoehtona suhteiden normalisoinnille mukaan lukien meidän kehitysyhteistyömme. Euroopan komission tällä on tänään tukenut täysin välitysyrityksiä, että Costa Rican presidentti Oscar Arias on tehnyt, kuten myöskin Amerikan valtioiden organisaatio. Samoin toimme kansainvälisen yhteisön asettamaa painetta äh, kriisin osapuolille ratkaisun löytämiseksi. EU suurlähettiläs kutsuttiin takaisin. tulleet varten kaikki muutkin EU suurlähdet ovat, ovat lähteneet maasta. Budjettiyhteistyö ja, ja kaikki yhteistyö lukuun ottamatta kansala- yhteistyötä kansalaisyhteisön ja humanitaarisen työntekijöiden kanssa on keskeytetty 29. marraskuuta vaalitarkkaali- vaaleihin vaalitarkkailijoiden lähettäminen on keskeytetty. Suhtaudumme vakavasti tähän kriisiin, koska se on askel taaksepäin demokratian kannalta ja ainoastaan Hondurasille ja Keski-Amerikalle, vaan koko latinalaiselle Amerikalle. Ja toistaisin tänään täällä, että komissio tutkii Hondurasin poliittisen tilanteen normalisoitumista ja sitä varten tarvitsemme sen, että osapuolet sitoutuvat sopimukseen, vaikka aikaa on kortilla, ei enää ole mahdollista lähettää vaalitarkkailijoita. Komissio lähetti kaksi vaaliasiantuntijaa jotka olivat EUn e delegaation jäseniä ja olivat viisi viikkoa paikalla mandaattina raportoida vaaliprosessin tietyistä piirteistä ja antaa neuvoja mahdollista vaalien jälkeistä toimista. Jos poliittinen tilanne mahdollistaa aktiivisemman tuen vaaliprosessille, komission harkinnot rahoitustukea vaalitarkkailijoille UNDPn kanssa tämän sopimuksen pohjalta, ja komissio on myöskin valmis tarjoamaan OASlle rahoitustukea vaalitarkkailua ajatellen. Jos vaalitarkkailun ehdot ovat olemassa, me seuraamme tilannetta jatkuvasti ja toimme kaikkia ponnisteluita demokratian palauttamiseksi Hondurasiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat. Kansanpuolueen nimissä puhuu Peterle kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kuukausi sitten minä itsekin pääsin tutustumaan Hondurasin poliittiseen tilanteeseen. Olin jäsenenä EVPn valtuuskunnassa. Me tapasimme Costa Rican presidentin Ariasin ja hän esitteli meille San Joseen sopimuksen. Myöskin tapasimme presidentti Micheletin, ulkoministerin, tuomareita, perustuslaillisen tuomioistuimen tuomareita ja myöskin presidenttivaaliehdokkaita ja muita tärkeitä henkilöitä. He pitivät matkamme hyvänä ja he ovat valmiina, valmiit käymään vuoropuhelua. Ja uskon, että Selajan vallasta syöstymisen ja syöksymisen jälkeen on tärkeää, että varmistetaan se, että väkivaltaisuuksia ei enää esiinny. Me käynnistimme dialogin niin, että sillä tavalla kuin presidentti Arias oli ehdottanut. Meidän on vaadittava, että aikaan saadaan poliittinen sopimus. 29. marraskuuta järjestävät vaalit eivät ole seurausta poliittisista muutoksista, vaan nämä vaalit oli lyöty lukkoon jo aikaisemmin ja vielä Zelajan virkakautena. Kesäkuun tapahtumien jälkeen ei ollut enää muita presidenttiehdokkaita. Ja nämä ehdokkaat ovat itse todenneet, että he eivät halunneet, että tämä poliittinen kriisi muuttaisi vaalien merkitystä. Honduras on keskiamerikkalainen valtio, jonka kanssa EU haluaa solmia sopimuksen, ja neuvottelut on nyt keskeytetty. Hondurasin poliittinen kehitys on EUn etujen mukaista, ja siksi mielestäni on tärkeää, että lähetämme sinne vaalitarkkailijoita. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Jan Jes, kaksi minuuttia. Señor presidente. Puhemies. Kuuntelin komission jäsentä ja minulla ei ole tähän kovin paljon lisättävää, mutta minä nyt kuitenkin olen ryhmäni nimissä jo laatinut tämän puheen. Hondurasin Hondurasissa ei 20 vuoteen ollut vallankaapauksia, Esimerkiksi Paraguay on paljon heikommassa asemassa. Ja parlamentti ei voi olla so- mykkä ja sokea, kun tällä tavalla rikotaan oikeusvaltioperiaatteita. Komissio ja neuvosto ovat ottaneet yksiselitteisesti kantaa ja tukeneet presidenttiä sen linjan mukaisesti, joka hyväksyttiin YK tuella itse julistautunut presidentti ei ole noudattanut sopimuksia ja hän on estänyt sen, että varsinainen presidentti sellaisia palaisi virkaansa. 29. päivä järjestetään vaalit, mutta ne ovat täysin vailla validiteettiä, eikä niitä tuloksia tule tunnustaa kansainvälisessä yhteydessä – Euroopan parlamentti lähet, tekee virheen, mikäli se lähettää vaalitarkkailijoita, koska se voitaisiin tulkita niin, että tuemme vallankaappausta. Vaalitarkkailu valtuuskunta ei pitäisi siis lähettää. Ja meidän tulee kyllä tukea demokratiaa oikeusvaltio, periaatetta ihmisoikeuksia. Ja kuten Vaklak Havel aamulla totesi, ei voi olla kahta mittaa, joko me olemme kaikki demokraatteja. Ja jos nyt puhutaan vaikka Hondurasista, Kuubasta tai Kiinasta, meidän täytyy olla tiukkoja näissä asioissa. Meidän ei pidä antaa ideologian häiritä meitä. Ja pelkäämme sitä, että Hondurasin tilanne ei parane ja että tässä on nyt vaarallinen ennakkotapaus. Ja Meidän täytyy puuttua tämän asian. Kiitos. Sitten Bilbao, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. 30. lokakuuta eri osapuolet allekirjoittivat San Joseen sopimuksen ja päättivät, että ennen 5. marraskuuta luotaisiin yhtä, kansallinen yhtenäisyyshallitus ja että kongressi palauttaisi Zelaya presidentin virkaan 27. päivä tammikuuta asti. Mutta mitä on tapahtunut? Micheletti on yrittänyt luoda hallituksen ilman selajaa, ja kongressi on lykännyt äänestystä siitä, palautetaanko hänet valtaan. Micheletti ei ole noudattanut sopimusta, ja tämä tilanne pahenee. Vaalit ovat nyt tulossa, ja ehdokkaita vetäytyy nyt pois, kuten olemme kuulleet koska he tietävät, että ei ole mitään demokraattisia olosuhteita pitää vaaleja. Myöskin on väkivaltaisuuksia esiintynyt. Tänään kuulemme juuri siitä, että yksi opposition edustaja, pormestari, oli murhattu. Ja kansainvälisen yhteisön pitää puuttua tähän. Ja Lula, Brasilian presidentti ja Yhdysvaltojen edustaja ja Arias ovat toimineet välittäjinä. Ja me vaadimme, että noudatetaan sopimuksia ja että Zelaya palautetaan presidentin virkaan. Näin voidaan palauttaa demokratia ja rauha hondurasilaisten kesken. Meidän pitää jatkaa keskustelua, vaikkakin on jo todettu, että vuoropuhelun käyminen on yhä vaikeampaa. Meidän pitää harjoittaa kansainvälistä painostusta ja käyttää diplomaattisia ja poliittisia keinoja – ja tällä tavalla meidän pitää huolta siitä, että sopimuksesta pidetään kiinni. Kiitos. Sitten vihreän ryhmän nimissä Gres, yksi minuutti. Hyvät ja naiset, hyvät jäsenet, sotilasvallankumouksen jälkeen ja legitiimin presidentin vallasta siirtämisen jälkeen äh, San Joseen sopimus vaikuttaa syvältä u- uutiselta, mutta tämä toivo on nyt kuullut. Organisaatiossa itse kansansa halusi, miksi Mikeletti, tämä putsisti, toimii autoritaarisesti ja laittomasti. Euroopan niin täytyy tämä asenne tiukasti tuomita ja vaatia presidentti ja virkaan palaamista välittömästi. Nykytilanteessa ei voida järjestää laittoman diktator, diktatorin toimesta ää, vaaleja, eikä 29.11. vaalien tulosta voi hyväksyä. Meidän täytyy kieltäytyä tarkkailuiden lähetämisestä. Me kieltäydymme vaalituloksen huomioon tämmöistä nämä ovat ihan haamavaalit. Ihmisoikeuksien rikkomuksista raportoidaan meille jatkuvasti. Meidän täytyy olla erittäin tiukkoja demokratian suhteita. Eh, kaikki, kaikki sopimukset laittoman hallituksen kanssa täytyy keskeyttää, jos konflikti jatkuu lisää, sanktioita täytyy lyödä peliin. Miljoonien hondurilais, honduraslaisten täytyy tehdä valintansa demokratian puolesta ja pronunciamento ei saa palata enää latinalaisena Amerikkaan. Kiitoksia.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 Mm? Just, just, a, just a moment. Si quiere puede, puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. Kususnik. We have a problem with the... Meillä on nyt pieni tulkkausongelma. Odotellaan hetki. No niin, voisitko aloittaa uudelleen? Předsedo, paní komisařko, eh, velice si vážím svého, svého kolegy pana. Arvoisa komission jäsen, arvostan Janisia kollegaani kovasti olen seurannut hänen uraansakin, mutta en ole kyllä samaa mieltä hänen kanssaan. En nyt siinä asiassa, mistä hän puhui. Hän puhui Václav Havelista, jota me kaikki arvostamme. Hän oli yksi miljoonista, jotka olivat kaduilla, kun Václav Havel piti puheensa. Me olimme siellä kaduilla. Itse olin 18-vuotias silloin. Ja me halusimme vain yhtä – me halusimme vapaat vaalit. Se oli se, mistä me kaikki edelleen olemme samaa mieltä. Ja kun puhutaan vaaleista, se liittyy demokratiaan. Ja demokratian tila nyt ei ole yksinkertainen, ja EU:ssa me emme ratkaista näitä ongelmia yksin, vaan meidän pitää ratkaista ne globaalissa yhteydessä. Ja uskon, että nämä vaalit ovat hyvä ensin askel ja että meidän pitäisi lähettää vaalitarkkailumissio paikalle. Kiitoksia sitten vasemmistoryhmän nimissä. Figueiredo, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. 28.6 sotilainen vallankaappaus Hondurasissa ja sen jälkeen 30.10. lisätapahtumia. Tässä pyrittiin estämään se, että presidentti Zelaya olisi saanut uudelleen vallan ja Euroopan unionin täytyy vaatia sitä, että Zelaya palautetaan valtaan ehdoitta. Ja lisäksi meidän täytyy tarkastaa tulevia vaaleja, jos niitä pidetään laillisesti. Ne eivät myöskään mahdollista sitä, että kansalaiset voivat saada täydet oikeudet äänestää, jos laillisesti valittu presidentti ei pääse takaisin valtaan. On tärkeää, että Euroopan unioni on tässä suhteessa tiukkana ja tuomitsee ne, jotka ovat vastuussa vallankaappauksesta. Ja näin vaaditaan oikean demokratian palauttamista Hondurasiin. Tästä syystä meidän ei tulisi lähettää tarkkeilijoita näihin vaaleihin, jos ne pidetään näillä ehdoin. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia sitten muut puhujat. Kasmari, kaksi minuuttia. Kiitoksia Vaalit ovat ehkä tie ulos poliittisesta kriisistä. Poliittinen kriisi on, muistuttaa... Muistan vaalit Puolassa ja se ei ollut mikään demokraattinen vaali. Siellä tehtiin poliittinen kompromissi, mutta se ei kuitenkaan ollut demokraattinen. Se oli hyvin erityinen ja tärkeä, mutta se, että vaalit ovat näin erittäin tärkeät, sillä täytyy täyttää tietyt ehdot. Ja yksi perusehto on se, että poliittisia sopimuksia noudatetaan, kun vaaleja järjestetään. Yleensä ongelmia syntyy silloin, kun sopimuksia aletaan tulkita. Ja sitten nämä tulkintaerot, jotta ne eivät muodostu konflikteiksi, pitää olla jotain muuta, jotain, mitä ei voi määritellä. Ja se on hyvää tahtoa. Hyvää tahtoa kummallakin puolella riitatilanteessa – ja nyt tässä tapauksessa Hondurasissa. Ilman molemminpuolista hyvää tahtoa vaaleja ei pidetä tai sitten ne eivät täytä kansalaisten toiveita. Siksi toivon, että toimitaan vastuullisesti. Aikaisemmin Zelaja ja Micheletti ovat tehneet poliittisia virheitä, ja vaalit ovat nyt tilaisuus oikaista näitä menneitä virheitä. Ja tätä meidän tulee edistää, koska vaalit voivat olla myönteisiä demokraattisen Hondurasin kannalta. EU tukee tätä prosessia ja miksi me tuemme sitä? Siksi, että me katsomme, että demokratia on arvo, jota tulee vaalia. Ja täällä todettiin tänään, että meidän on katsottuva pahan silmään, koska paha tekee kaikkensa edettäkseen ja tämä Hondurasin tilanne on väliaikainen, eikä se voi kestää jatkuvasti. Ja näiden vaalien kautta voidaan saada aikaan muutoksia. Kiitoksia sitten Boskurt. Kiitoksia puhemies. 28.6. Hondurasissa vaaleilla valittu presidentti syöstiin vallasta armeijan voimasta. Tällainen sotilainen vaankaappaus täytyy ehdottomasti tuomita. Demokraattinen oikeus täytyy palauttaa Hondurasiin ja jatkaa vuoropuhelua. Kuukausikaupalla on intensiivisesti neuvoteltu tästä asiasta. Ja Keski-Amerikan valtuuskunta, joka kävi tuolla paikalla, äh, niin tuolla näytti siltä, että oli päästy historialliseen sopimukseen, joka merkitsisi äh, vaaleilla valitun presidentin palaamista, oikeusvaltioperiaatteiden palauttamista – ja että valtuuskunta tutkisi tätä tilannetta. Legitimiteetti täytyy palauttaa, mutta tuo sopimus on nyt edelleen pöydällä. Esitän erityisen toiveen siitä, että Hondurasin osapuolet palaavat uudelleen neuvottelupöydän ympärille, jotta voidaan toteuttaa tämä aiemmin aloitettu sopimuksen teko. Tämä on meidän velvollisuutemme myös suhteessa Hondurasin kansaan. Poliittinen ongelmahan kohdistuu heihin kaikkein eniten. Kun pyrimme poliittiseen vaikutu- tulokseen, vaikuttaa siltä, että myös vaaleilla on erittäin suuri vaikutus amerikkalaiseen integraatioprosessiin ja siihen, että saadaan lopulta aikaiseksi muutos. Parlamentin kollegamme jotka nyt jo ovat ottaneet vaalikysymykset esille. Me emme saa välittää sellaista viestiä Hondurasille, emmekä Yhdysvalloille, enkä muulle osalle maailmaa, että me voimme hyväksyä vallankaappauksen, vaan meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta demokratia palautetaan. Jos me nyt jo ilmaisemme, että me tuemme vaaleja, niin ei Zelaya eikä Micheletti halua enää palata neuvottelupöydän ääreen. Ja silloin vesitämme tilanteen ja näin me vain hyödynnämme epädemokraattisia voimia. Kiitoksia. Sitten Meijer, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, onnittelen komissiota ja neuvostoa, koska olette kansainvälisen yhteisön kanssa yksimielisesti onnistuneet pääsemään hyvin tiukkaan kantaan, jossa tuomitaan tämä vallankaappaus hyvin tiukasti. Ja siinä on todettu, että kaikki kansainväliset toimet liittyvät siihen, että selaaja ehdottomasti palautetaan virkansa. On erittäin ikävää, että parlamentti ei vieläkään ole tuominut vallankaappausta. Ja tämä vastuu liittyy suurimmalle ryhmälle, eli Euroopan kansanpuolueelle. Myöskin tänäisissä puheenvuoroissa puhuttiin siitä, että vallankaappaajat on laillinen hallitus, ja tätä ei voida hyväksyä se, että parlamentti ei tuomitse sotilasvallan kaappausta. Ja me emme voi lähettää vaalitarkkailijoita, me emme voi pitää marraskuun vaalien tulosta pätevänä, koska tämän, tällä hetkellä varsinainen presidentti on Brasilian suurlähetystössä. Kiitoksia sitten Iturgait, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies olisi hyvä, jos jossain tiukasti tuomittaisiin Honduras. Siellähän täällä vasemmisto tässä palossa on tuominut sen, mitä tapahtuu Kuubassa tai mitä Chavez tekee Venezuelassa tai Latinalaisessa Amerikassa. Ikävä kyllä, Stalinin teko, Leninin muumio, niitä kaivataan ja niitä tuetaan enemmän kuin demokraattisia vaaleja tässä tapauksessa Hondurasissa. No sitten yksi ajatus. Kun ajatellaan tätä Keski-Amerikan maata, Hondurasissa presidentin vaalit oli järjestetty jo 17 kuukautta sitten. Tuomarit, jotka vastaavat vaalijärjestelyistä, nämä tuomarit oli nimetty ennen kesäkuuta ja heidät oli nimetty näin ollen Selajan kaudella. Seitsemän kuudesta ehdokkaasta järjestettiin ensimmäinen kierros ja valtaosa näistä haluaa, että presidentinvaalit järjestetään Hondurasissa. Jotkut eivät ole tunnistaneet tätä vaali, vaalien legitimiteettiä. Ja 30. lokakuuta neuvottelijat Al allekirjoittivat sopimuksen ja yrittävät löytää tietä ulos tästä kriisistä. Siinä oli avainkohtia, joissa tuetaan kumpaakin osapuolta. Neuvottelijoiden neuvottelijat eivät määritelleet sitä, kuka on nyt väliaikaisen hallituksen johdossa. Ja kansanpuoli tietenkin tukee sitä, että vaalit järjestetään avoimesti ja vapaasti ja demokraattisesti, ja me tuemme heitä tarkkailijoin, ryhmämme tarkkailijoin, jotka menevät sinne niin, älkää unohtako, niin kuin Costa Rican presidentti pyysi silloin, kun Keski-Amerikan valtuuskunta kävi siellä. Ja siellä sanottiin, että täytyy lähettää valtuuskunta, koska tarkkailijoita tulee myöskin muualta. Ja näin täytyy tehdä, koska myöskin kansainvälinen sovittelija on tätä pyytänyt. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhelistaa. Ensin Sonic, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minusta 29. marraskuuta vaalit tarjoavat mahdollisuuden Hondurasille ja meidän velvollisuutemme on lähettää vaalitarkkailijat tähän, näihin vaaleihin – ei niiden legitimoimiseksi, vaan nähdäksemme, mitä kentällä tapahtuu. Sanoisin myös, että kuvaa sitä Honorasta lentokoneella tunnin päästä. Siellä ei ole 50 vuoteen järjestetty vaaleja. Ja kommunistihallinto vangitsee ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä ja me olemme mon, monesti vaatineet vangittujen kuubalaisten vapautamista. Me myönsimme Sahara-palkinnon valkoisen pukeutuneille naisille, eivätkä he edes kyenneet tulemaan paikalle ottamaan sitä vastaan. Ja vetäisin, että tämä talon vasemmisto välittäisi kuubalaisten vapaudesta. Kiitoksia. Sitten Cortes yksi minuutti. Si, señor, eh, señor presidente. Puhemies, hyvät kollegat. Olen erittäin huolissani siitä, että San Joseen sopimusta ei ole noudatettu. Eurolat kokous, joka pidettiin lokakuun lopussa Panamassa. Me tuomitsemme ehdottomasti sotilasvallankaappauksen ja tuemme OEAn sovittelutiimiä. Meidän pitää vaatia, että keskustelu jatkuu. Hondurasin tilanne on kriittinen eikä ainoastaan poliittisesti, vaan myöskin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti köyhyys ja muut ongelmat eivät mahdollista sitä, että poliittinen tilanne pahenisi. Euroopan parlamentin täytyy nyt enemmän kuin koskaan tukea demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Ja Zelaya on palautettava ehdoitta presidentin paikalle. Kiitos. Kiitoksia. Lunacek, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tänään, kun Vacak Havel puhui täällä parlamentissa, haluaisin puhua Itä-Euroopan vapaudesta. Kaikki ne EPPssä, jotka tämän vetosivat sen puolesta, että EU lähettäisi Hondurasiin vaalitarkkailijoita, kaikki miettivät, mitä te olisitte sanoneet, jos 20 vuotta sitten Euroopan unioni olisi sanonut, että se lähettää vaalitarkkailijoita laittomiin vaaleihin yhteen maistaan, jossa kaikki ovat sanoneet, että siellä ei ole vapautta, siellä on väkivaltaa, siellä on epävarmuutta. Mitä se olette sitten silloin sanoneet yli 20 vuotta sitten, jos EU olisi sanonut, että no me lähetämme sinne vaalitarkkailijoita. Kaikki olisitte sanoneet, että tämä EU ei ole legitiimi, eikä se voi lähettää tarkkailijoita sinne. Ja tästä syystä EPP vaati, että te noudatatte samoja kriteereitä sille, mitä tapahtui nyt Hondurisissa. Eli ei mitään tarkkailijoita pidä lähettää näihin laittomiin vaaleihin. Kiitoksia myöskin komissiolle siitä, että se edustaa myöskin tätä samaa kantaa. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puhemies. Puhun suhteellisen nopeasti. Äh, lähinnä siksi, että on jo myöhä ja mitenkään epäkohteliaisuudesta olen intohimoisesti kuunnellut kunnianarvoisten jäsenten kantoja ja olen kuunnellut huolen ilmaisuna liittyen meidän suhteisiin tämän äärimmäisen köyhän maan kanssa, jonka täytyy suoraan sanoen normalisoida tilansa mahdollisimman nopeasti. Unionarvoisilla jäsenillä eri poliittisista suunnista on huolta, että EUn rooli vastaisissa vaaleissa on oikea. Tuon viestin minä vien takaisin ja kollegoiden kanssa keskustelen siitä. Ja mitenkään yllättäen, minusta on erittäin tärkeää, että me seuraamme erittäin tarkkaan Hondurasin tilannetta varmistaaksemme, että olemme tilanteen tasalla ja valmiina välttämättömiin toimenpiteisiin ja valmiina tarjoamaan tukea kriisin rauhanomaiselle ratkaisulle mahdollisimman nopeasti. Kuten sanoin, kyseessä on köyhä maa. Kriisin ratkaisu on pahasti myöhässä. Pidän tervetulleena kunnianarvoisten jäsenten tukea lopputuloksen saamiseksi niin, että me voimme auttaa Hondurasia takaisin vakauden tielle mahdollisimman pian. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Komission julkilausuma Made in alkuperämerkintä. Ja puheenvuoron saa komission jäsen Ashton. Uh, President, thank you very much. I'm very happy. Kiitoksia, puhemies. Olen oikein ilahtunut siitä,